un instant. La séance est reprise. Istunto jatkuu. Niin, olkaa hyvä. Mikro. Mikro, s'il vous plaît. Mikrofoni, olkaa hyvä. I have some uh, uh pro, uh,